Ensimmäisen on herra Bögen mietintö. Bögen mietintö on ensimmäisenä. Kyseessä on joustovälineen varojen käyttöönotto. Ja haluaisin, että nyt äänestämme tästä nimenhuuto äänestyksenä. Meidän täytyy saada määräenemmistö, jotta teksti voidaan hyväksyä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 544 ääntä puolesta, 18 vastaan ja 14 tyhjää hyväksytty. Seuraavana estyslistalla on tarkistussa ehdotussa Tämä on nimenhuutoäänestys niin ikään. Nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 536 äänestä puolesta, 18 vastaan, 22 tyhjää ääntä hyväksytty. Seuraavaksi yleinen talousarvio esitys. Herra Surjan on esittelijänä tässä aiheessa. Kyseessä on uuninen talousarvioesitys varannut vuodeksi 2010. Esitteli halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisat kollegat. Nyt käydään varmaankin budjettiin liittyen lyhintä äänestyssessiota nykyisen sopimuksen alla. Miten voi olla, että äänestysluettelo on näin lyhyt? Se johtuu erinomaisesta ryhmien välistä yhteistyöstä ja esittelijän ominaisuudessa haluan kiittää kaikkia niitä ryhmiä, jotka ovat valmisteluihin osallistuneet ja kiitän myöskin kollega De Bergia sihteeristön puolelta. Ilman heidän tukea emme olisi kyenneet laatimaan näin lyhyttä äänestysluetteloa. Vielä kerran kiitokset kaikille teille. Ja tämä asiakirjan lyhyys osoittaa, että meidän pitäisi todellakin keskittyä tähän. Kto je za? Blokki yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 48. Kyse on erillisestä äänestyksestä kahdessa osassa. pitikin eri kohtakohdalta äänestyksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa. Tähän tarvitaan määräinen ilmestö, joten äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 342 ääntä puolesta, 219 vastaan, kolme tyhjää ääntä. Ei hyväksytty. Ei hyväksytty, koska me tarvitsemme määräenemmistön. Seuraavaksi Tarkistus 382. Kohta kohdalta kahdessa osassa. Osa yksi puolesta. Kto się wstrzymał? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa äänestyksenä Äänestys alkaa. Wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 476 puolesta, 80 vastaan, 12 tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi blokki 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi blokki 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten blokki neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokki numero 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi vuorossa on tarkistus 290 kohta kohdalta. Kolmes osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Vastaan, että tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Toinen osa. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 415 puolesta 151 vastaan neljä tyhjää ääntä hyväksytty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, navrhujem, aby sme blok ostatné inštitúcie hlasovali jed... Kiitoksia minä ehdotan, että äänestämme näistä muista instituutioista yhtenä kokonaisuutena, koska en usko, että tämä aiheuttaa mitään ongelmia. Ähm, äh, proszę Państwa, äh, Hyvät naiset ja herrat, tilanne on nyt seuraava. Me äänestämme eri toimielimistä ja periaatteidemme mukaisesti meidän täytyy äänestää kustakin toimielimestä erikseen. Emme voi pistää niitä kaikkia samaan koppaan, koska tämä on vastoin meidän toimintaperiaatteitamme. Tuomioistuin blokki kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tintarkastustuomioistuin blokki yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Talous- ja sosiaalikomitea blokki 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alueiden komitea blokki 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oikeusasiamies blokki 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tietosuojavaltuutettu blokki 13 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Hyvät naiset ja herrat, nyt olemme saaneet tämän osaan päätökseen ja pyytäisin, että neuvoston edustaja puhuisi tässä välissä. Herra ministeri, olkaa hyvä. Puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Neuvosto on hyvin tyytyväinen siihen, että parlamentti on nyt vahvistanut 18. marraskuuta sovittelukokouksessa aikaan saadun sopimuksen, mitä tulee neuvoston toiseen, parlamentin toiseen käsittelyyn. Tämä pidetään artiklan 314 Lissabonin sopimuksen mukaan yhteisenä tekstinä. Neuvosto hyväksyy tämän yhteisen tekstin ja voi näin pyytää parlamentin puhemiestä hyväksymään lopullisen talousarvion. Mutta toteaisin tässä vielä sen, että niin pian kuin tämä budjetti, talousarvio hyväksytään, molempien osapuolien tulisi allekirjoittaa asiakirja, joka uuden sopimuksen mukaisesti on todellakin sekä neuvoston että parlamentin allekirjoitettava. Neuvosto pahoittelee sitä, että tätä kantaa ei ole otettu huomioon, mutta emme me kyseenalaista millään tavalla tätä aikaan saatua sopimusta. Toivomme, että ensi vuoden talousarvioprosessissa nämä asiat hoidetaan ajallaan ja ajoissa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittää jälleen budjettivaliokunnan puheenjohtaja Alan Lamassuria sekä Surjania Mankkaa sekä Haukia kolmea esittelijää heidän rakentavasta yhteistyöstään meidän kanssamme koko tämän menettelyn aikana. Yhteistyö on ollut todella erinomaista tekemämme työn ajan. Lopuksi vielä muutama henkilökohtainen huomio minulta. Neuvoston puheenjohtajuus tulee varmaankin olemaan hienoin asia, mitä minä koskaan saan tehdä. Ja tämä on ollut minulle todella hieno kunnia saada palvella Eurooppaa tällä tavoin. Sydämelliset kiitokset. E, e, e, minä haluaisin kiittää teitä tästä. No niin, nyt olemme käyneet nämä äänestykset läpi ja saaneen onnitella ja kiittää esittelijöitä, kollegoja Surjan, Manka ja Bögeä ja kaikkia niitä, jotka ovat työskennelleet talousarvion kanssa. Tämä ei ollut helppo harjoitus, mutta tämä on tärkeä asia, koska tämä on yhteinen päätös ja melkoinen saavutus. Eli vielä kerran kiitokset kollegoille. Czytać bardzo ważne punkty, które wiążą się ze... Nyt siirrymme tärkeisiin kysymyksiin, jotka liittyvät budjettiin. Tämä on tärkeä asia siitä syystä, että Nitsan sopimuksesta olemme siirtymässä Lissabonin sopimukseen ja tämä kohta on erittäin tärkeä. Me aloitimme siis Nitsan sopimuksen alla ja jatkamme Lissabonin alla, joten nyt teidän kannattaa olla tarkkana. Bud- vuoden 2010 budjettimenettely on ollut erityinen, koska aloitettiin 272 artiklan mukaisesti EU-sopimuksen nojalla, mutta viimeinen vaihe on toteutettu Lissabonin sopimuksen nojalla. 18.11.2009 neuvosto, parlamentti ja komissio sopivat juuri tästä syystä, että jatketaan yhteisöjen sopimuksen nojalla budjettimenettelyä, mutta samalla sovittiin siitä, että otetaan huomioon sekä parlamentin äänestys, jossa huomioitiin monivuotinen rahoituskehys. Neuvoston puheenjohtaja neuvoston puolesta vahvisti juuri äsken tämän budjetista saa, aikansaadun neuvoston sopimuksen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sekä parlamentti että neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstissä, jossa huomioidaan sekä tavoitteen asettelu että artiklan 314 tavoite. Viittasin jo artiklan 272 sisältöön yhteisöjen, tuomio, yhteisöjen perustamissopimuksesta ja lisäksi myöskin SEUTn artiklaan on täällä viitattu. Tämän lisäksi on otettava huomioon artikla 314 sekä monivuotinen rahoituskehitys. Budjettimenettely voidaan siis, voidaan siis sanoa olevan nyt saatu päätökseen ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä huomio Tämän tyyppisiä hankaloittavia tekijöitä ei ensi kerralla enää ole, koska silloin toimimme kokonaisuudessa Lissabonin sopimuksen alaisuudessa. Ja nyt tulen allekirjoittamaan virallisesti tämän sopimuksen. Kiitoksia. Proszę Państwa, niech mi wolno będzie jeszcze dodać. Arvoisat naiset ja herrat, haluaisin vielä lisättävän, että budjettivaliokunnan puheenjohtaja kollega Lama Suur on myöskin tehnyt hartiavoimin töitä Amian asian puolesta. Haluaisin mainita hänet vielä erityisesti tässä yhteydessä. Kuten te kaikki tiedätte, Täällä on vieraanamme Serbian valtuuskunta. Toivotamme teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Voisitteko nousta seisomaan, jotta me kaikki voimme nähdä teidät? E, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się budżetem. Arvon kollegat, vielä hetkinen budjetin piirissä. Meidän on äänestettävä kollegan